tiedettä niin, että saamme ihmisille turvallisuutta mahdollisimman paljon. Kiitos. Kiitokset, eh, Rogeri. Keskustelu on päättynyt tästä asiasta ja äänestys on huomenna aamupäivällä 11.30. Seuraava esityslistalla oleva asia on suullinen kysymys neuvostolle. Kysymys on EUn yhteisen uudelleen perustaminen. Ja ennen kuin annan puheenvuoron Rova Gierille, pyydän kysymyksen laatioita puhumaan, joita heitä on siis kolme. Ensin puheenvuoro Tavaresille. Kiitos, puhemies. Pakolaiset ovat todennäköisesti maailman haavoittuvaisin ryhmä ja kaikkein haavoittuvimpia ovat ne, jotka eivät pysty palaamaan lähtömaahan, eivätkä jäämään kauttakulkumaahan. 200 000 pakolaista sijoitetaan uudelleen joka vuosi ja heistä suurin osa menee Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan ja niin edelleen. Ja Euroopassa heitä ei juurikaan oteta vastaan. Komissio puhui kuudesta tuhannesta henkilöstä Ruotsissa. Toiset taas ovat sanoneet, että pakolaiset ovat Euroopalle hyvin tärkeitä. Myös Unkarissa vuonna 1956 ensi kertaa yritettiin sijoittaa uudelleen tuhansia pakolaisia. Mutta kuinka kiireellinen tämä pakolaiskysymys on? Sitä meidän täytyy kysyä neuvostolta. Ovatko pakolaiset kyllin tärkeässä asemassa neuvostolle, jotta vihdoin voitaisiin allekirjoittaa asiakirja? Parlamentti äänesti viime vuonna kahdesta mietinnöstä. Toinen niistä koski pakolaisrahastoa ja saimme mukaan useita poliittisia ryhmiä, mutta edelleen odotamme vuosi tämän jälkeen että neuvosto saattaisi tämän yhteispäätösmenettelyn loppuun, koska tähän asti sen ei näin ole tehnyt. Mietinnössä on äärimmäisen kiireellisiä toimia. Tiedämme, että humanitaarisia kriisejä voi tapahtua koska tahansa, ja tällä hetkellä tätä koetaan, tällaista koetaan Pohjois-Afrikassa, mutta meillä ei ole toimia, joihin ryhtyä tai välineitä, joihin tarttua, koska neuvosto ei ole vienyt asiaa loppuun. Meillä tulee olla selkeitä prioriteettiluokkia ja hätävälineitä. Kaikki tämä löytyy mietinnöistä. Esimerkiksi mitä tulee uuden sijoituskeskuksiin. Neuvosto, te olette yhteislainsäätäjä. Emme me voi teille sanella, kuinka säätää lakeja, mutta se, että tämän jättää lojumaan pöytälaatikkoon, ei edistä parlamentin uskottavuutta tai EUn uskottavuutta. Seuraava puhuja on Nadja Hirsch, kaksi minuuttia. Kaksi minuuttia. Kiitos. Tämä Ullen sijoittamisohjelma on asia, jonka parissa olemme työskennelleet hyvin intensiivisesti ja olemme panneet siihen hyvin paljon energiaa kaikkien ryhmien taholta ja olemme antaneet tässä mielestäni positiivisen signaalin ja sen vuoksi tämä on ollut meille hyvin priorisoitunut asia. Tämä on hyvin tärkeä asia. Tässä on kysymys ihmisistä. Ja siitä huolimatta nyt, kun me näemme nämä nykyiset kehityskulut Pohjois-Afrikassa, meidän täytyy todellakin mahdollisimman nopeasti vetää tästä johtopäätökset. Me olemme menettäneet jo yhden vuoden Meillä on ollut tarpeeksi aikaa, me olemme, meillä on ollut aikaa käydä sosiaalista keskustelua yhteiskunnassa, koska me tarvitsemme myös jäsenvaltioiden, kuntien, väestön, kansalaisten, paikallisten ihmisten tukea tällaiselle ohjelmalle. Ja tämä keskustelu ja tämä yhteiskunnallinen konsensus, joka on askel askeleelta kasvanut, ei nyt saa romahtaa sen vuoksi, että neuvosto ei pääse asiassa eteenpäin. Tämä aihe on liian tärkeä. Me olemme tukeneet tätä keskustelua ja liberaaleina tämä on meille prioriteetti. Mutta me olemme tästä yhtä mieltä kaikissa ryhmissä. Me odotamme nyt sitä, että neuvosto osaltaan tekisi tästä painopisteen ja ottaisi tämän korkeammalle esityslistallaan muut jäsenvaltiot, jotka eivät vielä ole olleet aktiivisia, että niitä motivoitaisiin ja otettaisiin mukaan. Me olemme kuulleet, että jäsenvaltiot ovat valmiita tähän ja sen vuoksi liberaalit, mutta uskoakseni puhun kaikkien ryhmien nimissä, jotka olivat tässä työssä mukana, koska teimme niin hyvää yhteistyötä. Me vetoamme sitä äh, neuvostoon, että tästä tulisi prioriteettia, että yritettäisiin saada mukaan tällainen laajempi yhteiskunnallinen rintama – niin, että tätä asiaa ei vain siirretä ja siirretä eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi Papa Nikolau. Ευχαριστώ Puhemies. Lisäyksenä kollegoiden erinomaisiin puheenvuoroihin voisi lisätä seuraavaa. Me olemme tutkineet tätä aihetta hyvin tarkasti. Olemme tehneet kovasti työtä ja lähettäneet jopa valtuuskunnan Syyriaan tekemään työtä aiheen parissa. Tarkoitus on saada aikaiseksi rohkaisua niin, että jäsenvaltiot osallistuisivat uudelleen sijoittamisohjelmaan. Asiat eivät kuitenkaan etene. Jos tässä on neuvoston tasolla jokin muotoongelma, parlamentin täytyy ottaa kantaa niin, että asiat saataisiin etenemään. Meidän on tehtävä kaikki, mitä suinkin pystymme. Kyse on nyt siitä, että Euroopan pitäisi toimia tehokkaammin, aktiivisemmin myös ulkoisesti. Meillä on nyt Rova Astonin käsissä kallisarvoinen väline, ja jos hän nyt voisi käyttää tätä ja puhua Afrikassa, että meillä on tällainen väline, joka todellakin toimii. Euroopalla on oltava rooli eturintamassa Välimeren alueella. Kun me puhumme tulevasta rahoituksesta vuonna 2013, niin ei pidä unohtaa, että meillähän on määrärahoja tälle uudelleensijoittamisohjelmalle vuoteen 2013 mennessä. Nämä määrärahat ovat nyt vaarassa kadota, ne hukataan, jos tätä ohjelmaa ei saada käyntiin. Palaisin vielä EPPn kantaan. Kyse on hyvin tärkeästä asiasta meidän ryhmällämme. Emme voi jäädä odottelemaan uusia Lampedusan tapaisia tragedioita. Ja seuraavaksi annan sitten neuvoston edustaja Györille puheenvuoron. Arvon jäsenet, Euroopan parlamentti on lähettänyt kolme kysymystä neuvostolle. Kiitokset kysymysten esittäjille tästä ideoiden tarkentamisesta ja yksityiskohdista siitä, miksi esititte nämä kysymykset. Nämä ovat kolme kysymystä, jotka liittyvät neuvoston päätökseen, pakolaisrahaston modifioimisesta 2008-2013 sekä EUn pakolaisten uudelleensijoittamisohjelman perustamisesta – Parlamentti uskoo ja pitää tärkeänä näiden ähm, pakolaisten kohtaloa ja kiitänkin Euroopan parlamentin jäseniä siitä, että kiinnitätte huomiota äh, pakolaisten tilanteeseen ja sen tilanteen järjestämiseen. Vuonna 1956, kuten herra Tavaric sanoi, minähän tulen äh, Unkarista. Unkarissa oli vallankumous, Ja se, mitä silloin tapahtui, asettaa meille tietyn vastuun toimia nyt pakolaiskysymyksissä. Pohjois-Afrikan kriisi osoittaa, että me tarvitsemme hyvin toimivan yhden yhteisen pakolaisten vastaanottojärjestelmän. Olen samaa mieltä parlamentin kannasta siitä, että EU on kannettava vastuunsa – pakolaisten ongelmien ratkaisemisessa, mikäli me haluamme ylläpitää meidän johtavaa rooliamme humanitaarisen avun alalla. Haluaisin kertoa teille hieman ajantasaista informaatiota pakolaisten tilanteesta Libyan rajalla. Kävin siellä maaliskuun alussa Tunisian Libyan rajalla. Silloin siellä tuli tuhat pakolaista tunnissa – Useimmat olivat äh, siirtotyöntekijöitä, maahanmuuttajia, jotka pyysivät, että heidät palautettaisiin heidän kotimaihinsa. Tämä oli silloin se kaikkein kiireellisin kysymys. Kaikkein vaikein tilanne oli niillä, joilla ei ollut mitään asiakirjoja, ei henkilöasiakirjoja, äh, ja kansainvälisten apujärjestöjen piti heitä auttaa. Näiden ihmisten äh, kotimaihin palauttaminen on mahdollista vain tietyin toimenpitein. Ulkoasioiden ministeri Marteni on nyt Libyan ja Egyptin rajalla itäisessä osassa ja hänen tarkoituksensa oli kerätä informaatiota tilanteesta siellä. Hän tapasi e- Egyptin viranomaisia. Siellä tilanne on muuttunut kolmen päivän aikana Libyasta ei enää tuolla rajan alueella tule pakolaisia. Noin 200 ihmistä ehkä, jotka olisivat tämän uudelleen sijoittamisohjelman kohteena. Egyptin viranomaiset ovat hoitaneet muut. Egyptin viranomaiset ovat evakuoineet muut ihmiset EUn tuella. Unkarin ministeri tapaa nyt Bengasin neuvoston ulkoministerin sekä Egyptin ulkoministerin tavoitteena on ratkaista pakolaiskysymys. Mitä tulee Euroopan yhteiseen pakolaispolitiikkaan, haluaisin sanoa ja taata, että teemme kaikki, kaikkemme, jotta saisimme toteutettua Tukholman ohjelman sitoumukset, jotta saisimme aikaiseksi yhteisen ohjelman, perustuen 1951 Geneven sopimukselle liittyen pakolaisten asemaan, samoin huomioiden muut kansainväliset sopimukset. Unkari puheenjohtajamaana on sitoutunut viemään eteenpäin näitä ehdotuksia ja tätä pakettia ja jäsenvaltioiden antaman mandaatin pohjalta olemme valmiita käynnistämään epävirallisen kolmikanta neuvottelun tavoitteena 2012. Kiitän teitä tästä keskustelusta. Tammikuun keskustelusta, jossa olin läsnä, olin silloin vastaamassa kahteen parlamentin jäsenen kysymykseen. Haluaisin lisätä, että neuvosto tunnistaa ja tunnustaa jälleen sijoittamisohjelman tärkeyden ja olin iloinen siitä, että sain tämän päätöslauselman – ja komission päätöslauselman syyskuulta 2009. Tässä on kysymys sopimuksesta, jonka neuvosto laati 2008 liittyen turvapaikkakysymyksiin, jossa oli kysymys vapaa eh, toiselta pohjalta tapahtuvaan uudelleen sijoitteluun Neuvoston päätökset vuodelta 2008 marraskuulta rohkaisevat jäsenvaltioita sijoittamaan pakolaisia omalle alueelleen. Joten me olemme siis rohkaisseet eh, jäsenvaltioita tähän. Neuvosto syyskuussa 2009 hyväksyi ehdotuksen muuttaa Euroopan pakolaisrahastoa. 2010 ensimmäisellä puoliskolla useaan otteeseen tapasimme epävirallisesti Euroopan parlamentin jäseniä. Jäsenet ovat olleet hyvin positiivisia parlamentin ehdotusten suuntaan ja siihen, että saataisiin aikaan parempi ja joustavampi järjestelmä. Kuten parlamentin jäsenet kysymyksissään toivat esiin, Neuvosto ja Euroopan parlamentti näiden epävirallisten kokousten seuraamuksena sai aikaiseksi sopimuksen päätöksen poliittisesta sisällöstä. Neuvosto esimerkiksi puolsi kaikkein tärkeimpiä asioita, nimittäin se, että me tarvitsemme mekanismin, joka taloudellisin keinoin rohkaisisi jäsenvaltioita osallistumaan uudelleen sijoittamisohjelmaan. Neuvosto ei kuitenkaan kyennyt tukemaan parlamentin ehdotusta sen jälkeen, kun delegoitu säädös on hyväksytty, että ryhdyttäisiin toimeenpanemaan delegoitua säädöksiä. Neuvoston ja komission kanta on sama maahanmuuttajavirtojen, pakolaisvirtojen jakaminen solidaarisella tavalla asettaa hyvin tiukat rajat tehokkaalle suunnittelulle, jonka pitäisi johtaa parempaan toimeenpanoon. Neuvosto on samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että uudet prioriteetit uudelleen sijoittamisohjelmassa ne eivät ole välttämättömiä, vaan meidän pitäisi nimenomaan katsoa tämänhetkisiä tapahtumia ja tilanteita. Ikävä kyllä meillä ei nyt ole sellaista sopimusta, että me voisimme vuosittain uudelleen asettaa uudelleen ohjelman prioriteetit. Mutta 2008-2013 ajanjaksolla meillä on varoja tukea uudelleen sijoittamista myös nykyään, siis tänään. Jäsenvaltiot ovat käynnistäneet, jotka käynnistävät tämän ohjelman itse, saavat hieman korkeampaa taloudellista tukea ja tietyt maantieteelliset alueet ja kansalaisuudet määritellään ehkäpä vuosittain. Jäsenvaltiot voivat saada 4000 euroa kiinteänä summana jokaista uudelleen sijoitettua henkilöä kohtaan, joka kuuluu johonkin näistä kategorioista. Mikään ei estä jäsenvaltioita ohjelmissaan edistää näitä jälleen sijoittamisohjelmia. Voin ilolla kertoa teille, että ensi vuonna Unkari tulee olemaan mukana tässä ohjelmassa ja on avoin osallistumaan näihin uudelleen sijoittamisohjelmiin. Haluan painottaa, että neuvosto on valmis miettimään mitä tahansa ehdotusta, joka on toteutettavissa – ja joka tarjoaa hyväksyttäviä ratkaisuja avoinna oleville kysymyksille. Tavoitteena olisi joustavalla tavalla käyttää nykyisiä mekanismeja ja samalla myös tehokkaammin toki. Toivon, että tämä hyvin tärkeä asia ei lykkäytyisi oikeudellisten kiistojen vuoksi. toimeenpanevasta säädöksistä ja delegoidusta säädöksistä on hyvin paljon kysymyksiä ja keskustelua. Ja se jarruttaa tiettyjä asioita ja minusta tämä, tie, tämä, juuri tämä asia pitäisi saada käyntiin nyt ilman mitään viivästyksiä. Kiitokset äh, Rava Gieri. Nyt kuulemme poliittisia ryhmiä. Äh, Garcia ensin. Kiitoksia puhemies. Kukaan ei varmastikaan ylläty kuullessaan, että sanon, että solidaarisuuden pakolaisia ja uudelleen sijoitettuja kohtaan täytyy olla maahanmuuttopolitiikkamme keskiössä. Tämä ei koske ainoastaan heikkoja valtioita, vaan myös sellaisia jäsenvaltioita, joihin esimerkiksi niiden maantieteellisen sijainnin takia kohdistuu enemmän painetta näiltä osin. On useita jäsenvaltioita, joissa maahanmuuttajia ei ole kovinkaan paljon, mutta on toisia jäsenvaltioita, joissa, joihin maahanmuuttajat tulee valtaisia virtoja. Uudelleen sijoittamisohjelma ja mietintö toukokuulta 2010 ovat asioita, joissa odotamme edelleen sitä, että neuvosto toimisi yhteispäätösmenettelyssä. Se, mitä olemme saaneet aikaan, on vasta pieni hiekan jyvänen. Eteläisen EUn valtioihin kohdistuu valtaisaa painetta, ja näin on ollut sen jälkeen, kun Tunisian, Egyptin, kansannousu alkoi ja Libyan sota alkoi. Ja esimerkiksi Maltalle on tullut noin 6000 pakolaista. Emmekä ole pystyneet vastaamaan Maltan ja Italian tarpeisiin ja varmasti tämä paine tulee lähitulevaisuudessa koskettamaan myös muita maitamme. Ja on äärimmäisen tärkeää, että neuvosto liikkuu tässä asiassa. Se ei saa enää estää uudelleen sijoittamisohjelman toteuttamista. Väestön ja maahanmuuttajien uudelleen sijoittaminen vaikuttaa koko EU-hun. Ja lopuksi, puhemies, viime viikolla pyysin ja pyydän nyt uudelleen Euroopan parlamentin läsnäoloa Libyan rajoilla. Ei riitä, että jotkin kollegat kävivät Egyptissä viime viikolla, vaan meidän täytyy lähteä oman valtuuskuntaamme todella arvioimaan sinne humanitaarista tilannetta. Kiitokset ja seuraavaksi Moraes yksi minuutti. Puhemies ministeri, kuulemme hyvin selvästi sen, että parlamentissa on puoluerajat ylittävä vaatimus neuvostolle tehdä pakolaisten uudelleensijoittamisohjelmasta todellisuutta. Tämä ei ole sama asia kuin taakanjako. Me haluamme helpotusta tähän järjestelmään ja tässä yhteydessä me pyydämme sitä, että ne esteet poistetaan. Ne esteet, jotka tekevät hyvin epäuskottavaksi Euroopan unionin uudelleensijoittamisohjelman, joka huolehtii noin neljästä tuhannesta pakolaisesta koko EU:ssa. Tämä on sellainen luku, että luvut Yhdysvalloissa ja Kanadassa ovat, ovat äh, aivan toista luokkaa. Pohjois-Afrikan opetus meille on se, että nämä ihmiset nyt valuvat sellaisiin maihin, jotka eivät pysty tätä taakkaa kantamaan. Järjestelmämme uskottavuuden on oltava sellainen, että neuvosto äh, antaisi tämän järjestelmän mennä eteenpäin. Kaikki puolueet vaativat tätä teiltä tänään. Kiitoksia, Moraes. Seuraavaksi Grisbeck, minuutti. Puhemies, ministeri, luku yli 10 000 pakolaista, 10 äh, miljoonaa pakolaista maailmassa, uhattuja naisia, alaikäisiä, lapsia ilman aikuista. Tämä on vakava kriisi johon on löydettävä vastauksia, jotka osoittavat sen, että pidämme ihmisoikeuksia tärkeinä. Vuoden ajan parlamentti on ollut sitä mieltä, voin yhtyä kollegan kommentteihin ja pyytää ministeriä välittämään sen konsensuksen, joka parlamentissa vallitsee tässä aiheessa. Kysymys. En voi uskoa, että neuvostossa on kyynisyyttä niin, että se olisi vastentahtoinen käyttämään tätä menettelyä ja että ensimmäiselle käsittelylle ei olisi mitään määräaikaa, niin että päästäisiin tässä yhteispäätösmenettelyssä eteenpäin. Kiireellinen menettely ei voi odotella vuoteen 2012, arvoisa ministeri. Täytyy päästä tästä skitsofreniasta, kun jäsenvaltiot ovat ottaneet kantojaan keskustelussa. Juridiset puitteet pitää saada muotoilluksi ja on otettava huomioon nykymaailman tarpeet. Kiitos. Kiitoksia, Griesbeck. Nyt sitten Kirkhope, minuutti. President, I speak... Puhemies, äh, entisenä äh, ison Britannian siirtolaisen ministerinä. Ottaen huomioon, mitä nyt maailmassa on tapahtunut, niin tämä on tälle talolle suuri prioriteetti ja toivon mukaan vielä enemmän prioriteetti neuvostolle. Yhdistynyt kuningaskunta on tehnyt oman osuutensa kansallisten uudelleen sijoittamisohjelmien kautta pakolaisten sijoittamisessa mutta meidän täytyy miettiä sitä, millä tavalla me voimme jäsenvaltioissa jakaa taakkaa parhaiten, varsinkin ottaen huomioon ne jäsenvaltiot, joilla on jo erittäin paljon kuormitusta. Me tarvitsemme myös äh, yhteistyötä ja kommunikointia neuvoston ja parlamentin kesken, enemmän toimia ja päättäväisyyttä neuvostolta. Ja haluaisin vakuutukset äh, neuvostolta, että te informoitte parlamenttia säännöllisesti siitä, miten te menette eteenpäin ja millä tavalla Pohjois-Afrikan tilanne muuttaa nykyisiä toimia ja millä tavalla me saisimme esimerkiksi äh, pakolliset kiintiöt pakolaisten jälleen sijoittamiselle. Neuvosto, ryhtykää toimimaan. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi ja puoli minuuttia Thank you very much. Kiitos. sijoittaminen on merkittävä väline pakolaisten tilanteessa, niin kuin mainittiin. Yhdysvallat joka vuosi uudelleensijoittaa sijoittaa tuhansia pakolaisia vuositasolla. Uudelleensijoittaminen sijoittaminen koskee sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole hakeneet edes turvapaikkaa Euroopan unionissa. Jäsenvaltiot, jotka toteavat, että maahanmuuttoon pitää puuttua alkuperämaissa, tämän pitäisi nimenomaan olla heidän kannaltaan täydellinen väline. Nämä maat ovat köyhempiä kuin unionin jäsenvaltiot ja nyt ne joutuvat sitten ottamaan vastaan valtavasti pakolaisia, esimerkiksi Pakistan tai Syyria. Koska näillä mailla ei ole vastaanottokapasiteettia, niin monet pakolaiset joutuvat hyväksymään mahdottomia olosuhteita. Irakin pakolaisten uudelleen sijoittaminen Yhdysvaltoihin on osoittanut, että järjestelmä voi toimia. Irakin pakolaisten määrä oli kuitenkin hyvin pieni. Kansainvälisesti tunnustetut pakolaiset tarvitsevat mahdollisuuden uuteen elämään. Komissio ja neuvosto eivät halua, että parlamentti käyttää omia oikeuksiaan. Ei ole hyväksyttävää, jos te sanotte, että me viivytämme tätä prosessia. Me yritämme nimenomaan käyttää parlamentaarisia oikeuksiamme. Neuvosto viivyttelee eh, sitä kautta, että meille ei tätä oikeutta myönnetä. Se on myös meidän velvollisuutemme Euroopan eh, kansojen edustajina. Haluaisin tietää teiltä, mikä on konkreettinen ja täsmällinen aikataulunne niin, että päästään niistä ongelmista eroon, joita nyt on kohdattu. Haluaisin, että sitoutuisitte ottamaan tämän asian esityslistalle mahdollisimman pian. Me menetämme aikaa joka päivä. Kun katsomme muita välineitä, jotka nykytilanteessa olisivat hyödyksi uudelleen sijoittaminenhan voisi olla äh, ratkaisu myös pitkällä aikavälillä Pohjois-Afrikassa, mutta meillä on myös muita välineitä, jotka on olemassa, mutta niitä ei ole käytetty. Meillä on tilapäistä suojaa koskeva äh, säännöstö. Äh, meillä on välineitä, mutta niitä ei käytetä. Eli tästä syntyy se vaikutelma, että jäsenvaltiot eivät halua suojata ihmisoikeuksia. Ne ovat arkoja kansainvälisen suojan tarjoamisessa. Haluaisin tietää, miten te aiotte saada aikaiseksi yhteisen turvapaikkajärjestelmän 2012 mennessä. Minusta se on varsin myöhäinen ajankohta. Kiitoksia. Kela Borgetsio ei ole paikalla, joten annan puheenvuoron kahdeksi minuutiksi sägedille. tisztelt elnök úr tisztelt képviselőtársaim! herra puhemies arvon jäsenet kun me puhumme migraatiosta ja maahanmuutosta näinä päivinä me emme voi muuta kuin ajatella pohjois afrikan tapahtumia ja analysoida niitä. se mikä on tervetullutta on että näillä ihmisillä on nyt demokratian tunne, mutta on surullista nähdä monien ihmisten kuolevan, siviiliväestön, naisten, lasten kuolevan. Ja tämä on nyt vain lyhyen aikavälin vaikutus siihen, mitä siellä tapahtuu. Maahanmuuton negatiiviset vaikutukset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä. Ajatelkaa Libyaa ja sitä puolta miljoonaa eh, ihmistä, jotka joutuivat eh, lähtemään maasta viime päivien aikana. On toinenkin asia, joka tekee tilanteen yhä vaikeammaksi. Länsi-Eurooppa on täynnä Itä-Eurooppa kamppailee muiden ongelmien parissa, nimittäin romanivähemmistön kanssa. Romani ongelma on aika vallalla. Ja sitten jos katsomme, missä he ovat, he ovat suuri vähemmistö. No, mitä näistä maahanmuuttajista, pakolaisista, etnisistä e, ja maantieteellisistä uskonnollisista jännitteistä. En usko, että on mahdollista täysin e, jälleen sijoittaa e, pakolaisia Eurooppaan. Koko tämä maahanmuuton konsepti on epäonnistunut. Katsokaapa vaikka tätä parlamenttia. Kuinka monta liberaalia täällä on nyt paikalla, kun puhumme pakolaispolitiikasta ja maahanmuuttopolitiikasta. Heidän pitäisi olla häpeissään. Ei heidän tule olla ollenkaan hämmästyneitä, että he eivät saavuta tavoitteitaan, kun he eivät ole edes läsnä tällaisessa keskustelussa. Eli meidän pitäisi tukea ihmisiä elämään siellä, missä he ovat Pohjois-Afrikassa ja palauttaa ihmisten arvo. Kiitos. Tässä olivat ryhmien puhujat. Nyt sitten puheenvuoro Koejolle kahdeksi minuutiksi. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Olin tyytyväinen kuullessani, että ministeri korosti, kuinka tärkeitä pakolaiset ovat ja kuinka tärkeä uudelleen sijoittamisohjelma on. UNHCRn tiedot ovat selkeitä. Ne puhuvat 200 000 pakolaisesta jotka tarvitsevat uudelleen sijoitusohjelmaa joka vuosi. Afganistan, Kongo, Somalia, Libya, Egypti ja monet muut maat ovat lähtömaita ja maita, joissa tapahtuu humanitaarisia kriisejä, aivan kuten Papa Nikolaus sanoi. Meillä on resursseja, joita emme käytä hyväksemme, koska tällaisia ohjelmia ei ole hyväksytty. Mitä nyt sitten tapahtuu, hyvä ministeri? Te sanoitte, että tämä prosessi ei jumiudu juridisista syistä, mutta juuri juridisista syistähän se on jäänyt polkemaan paikalleen. Me olemme tässä yhteis päätö, yhteislainsäätäjiä ja neuvosto ei ole reagoinut parlamentin esitykseen. Emme ole kuulleet mitään reaktioita tähän malliin. Neuvosto on käsitellyt ainoastaan oikeudellista puolta. Aivan kuten Tavares, minäkin kysyn, mitkä ovat puheenjohtajavaltion prioriteetteja tässä pakolaisten uudelleen sijoittamiskysymyksessä. Huomenna ja ylihuomenna järjestetään Eurooppa-neuvosto. Me olemme jo saaneet tietoa päätelmistä liittyen maahanmuuton virtoihin. Niitä käsitellään todennäköisesti myöhemmin vasta heinäkuussa. Mutta emme halua, että päätöksentekoa lykätään, vaan siihen täytyy tarttua nyt. Kiitos. Seuraavaksi Guillaume, kaksi minuuttia. Oui, madame la ministre, mes chers collègues. Arvoisa ministeri, hyvät kollegat. Libyan humanitaarisen kriisin yhteydessä on oleellista, että Eurooppa ottaa käyttöön uudelleen sijoittamisen välineen. Ensimmäinen maaliskuuta lähtien tämä tilanne on ollut päällä, mutta mikään jäsenvaltio ei ole ottanut kantaakseen tätä taakkaa. Vain Italia on Tripolosta ottanut vastaan pakolaisia, mutta meillä on siis hypoteesi ohjelmasta, haluaisin tietää tästä tilanteesta hieman tarkemmin. Euroopan unionin vastuu tällä alalla kärsii siitä, että e, toiminta ei etene. Tunisia ja Egypti ovat avanneet rajansa Libyen suuntaan. Euroopan pitäisi tukea niitä ja suojata pakolaisia kansainvälisesti. Libyan humanitaarinen kriisi tuo esille haasteita Euroopassa uudellisijoitusohjelmassa. Meidän pitäisi olla avokätisempi niiden suhteen, joilla tämä ratkaisu on viimeinen turvakeino. Vain hyvin pieni osa pakolaisista on päätynyt tätä kautta Euroopan unioniin jos uskottavaan politiikkaan pyritään, niin pitää varmistaa valmistelevien toimien eh, luotettavuus niin, että suojellaan kaikista alttiimmassa asemassa olevia jo saapumishetkestä lähtien. Kansallisten järjestelyjen lisäksi eurooppalaisen uudelleensijoittamisohjelman eh, pitäisi tukeutua niihin kokemuksiin ja tuloksiin, joita jäsenvaltioista on saatu, ja pitäisi toteuttaa parempaa koordinaatiota. Kiitoksia. Sitten Rosba, minuutti. Kiitos eh, puhemies. Pakolaisvirrat eh, eh, tulevat osittain sotien ja luonnonkatastrofien takaa. Nämä ihmiset hakevat rauhaa. Monet ihmiset lähtevät takaisin kotimaihinsa, mutta noin 200 000 joudutaan sijoittamaan uudelleen eri puolille maailmaa tilanne muuttuu koko ajan ja johtuen Pohjois-Afrikan sodista ja levottomuuksista myös EUn rajat ovat tuhansien pakolaisten paineen alla. Ja meidän eri jäsenvaltioiden mahdollisuudet ottaa näitä pakolaisia vastaan ovat hyvin erilaisia. Voiko neuvosto kertoa meille, millä tavalla tämä ähm, pakolaisvirta tulee vaikuttamaan uudelleen sijoittamisohjelmaan? Minä näen koko tämän ohjelman ongelmallisena. Kuten monet kollegat, minäkin haluaisin esittää kysymyksen, voiko neuvosto vastata meille, ollaanko neuvostossa vastaan vai puolesta yhteistä EUn uudelleen sijoittamisohjelmaa? Kiitoksia. Seuraavaksi Romero Lopez, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, tämä ongelma on julkiseen mielipiteeseen liittyvä ongelma. Miten voimme vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että tarvitsemme yhteistä uudelleen sijoittamisohjelmaa ja politiikkaa? Jäsenvaltiot haluavat pitää kiinni suver- suverenisuudestaan tässä kysymyksessä, mutta tarvitsemme sellaista yhteisön politiikkaa, jossa on prioriteetit, joissa käsitellään pakolaiskysymyksiä. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että tässä kysymyksessä päästään esiin, eteenpäin. Ratkaisuvaihtoehtoja on useita ja neuvoston täytyy pohtia tätä asiaa, jos jäsenvaltiot voivat saada rahastolta varoja ilman minkälaisia ehtoja, emme koskaan voi saada aikaan yhteistä uudelleensijoittamispolitiikkaa. Yhteinen turvapaikkapolitiikka on asia, joka ei voi enää odottaa. Ja jos emme toimi tässä asiassa, niin vastauksen seuraukset näkyvät entistä voimakkaammin. Tarvitsemme koordinaatiota ja solidaarisuutta. Jos emme näin tee, niin meille koituu entistä suuremmat kustannukset. Kiitoksia. Seuraavaksi Flasikova Benova. Kiitos puhemies arvoisa ministeri. Lähes vuosi sitten sanoin tässä samassa salissa, että lähes puolet Euroopan unionin jäsenvaltioista omaa jo uudelleensijoittamisohjelman, mutta koordinaatiossa on paljon puutteita. Uudelleensijoittamisen kustannukset ovat suhteettoman korkeat. Jos meillä on poliittista tahtoa ja jos te pystytte saamaan aikaiseksi solidarisuuspohjaisen koordinoidun uudelleensijoittamisohjelman, ne pitäisi olla myös rahasto sen tukena. Tätä pakettia voitaisiin käyttää myös kansallisten uudelleensijoittamisohjelmien rahoittamiseen, jos niitä ei vielä ole, ja myös keskitettyjen toimintojen rahoittamiseen. Faktat ovat tiedossa. Poliittinen konsensus on ollut neuvoston ja parlamentin kesken varsin hyvää, joten voin yhtyä kollegoiden kommentteihin ja pyytää neuvostoa tekemään tästä hankkeesta prioriteetin. Kiitoksia. Seuraavaksi menettelymän puhujalistaa. Figueiredo voi aloittaa. Kiitoksia puhemies. Humanitaarinen tilanne, jossa pakolaiset elävät, huolestuttaa meitä todella paljon. Tällaisten henkilöiden, jotka lähtevät pakoon kurjuutta ja sotaa, väkivalta naiset ja lapset, jotka joutuvat ihmiskaupan uhreiksi huolestuttavat meitä. Me tarvitsemme todella solidaarisuutta tässä asiassa ja konkreettisia toimia, joilla pakolaisia voidaan tukea. Samoin näitä maita, joihin tämä ilmiö kohdistuu kaikkein voimakkaimmin. Pohjois-Afrikan tilanne, lähi tilanne ovat hankaloittaneet tilannetta entisestään. Nyt tarvitaan siis kiireellisiä, konkreettisia uudelleen sijoittamistoimia niin, että pakolaiset voidaan uudelleen sijoittaa arvokkaasti. Emme voi tässä enää odottaa vastauksia, joita emme saa samalla kun tuhannet ihmiset koputtavat ovellemme ja jäävät ilman ansaitsemansa vastausta. Kiitoksia. Seuraavaksi Gal. Köszönöm a szót, elnök úr államtitkára. Kiitos, herra puhemies. Arvon ministeri, kuten te sanoitte, näemme, että tapahtumat viime viikkoina osoittavat, että pakolaiskysymys voi muuttua koska tahansa polttavaksi kysymykseksi Euroopalle – ja että pakolaisvirta kasvaa. Me emme ole valmistautuneet tämän haasteen strategiseen vastaukseen. Yksi tärkeimmistä instrumenteista, mikä meillä on, on uudelleen sijoittaminen. Toki me voimme pyytää solidaarisuutta ja muuta, mutta ensinnäkin me tarvitsemme sosiaalista omaatuntoa ja kaikkein on tehtävä, tuotava oma kortensa kekoon. Olemme iloisia siitä, että Unkari puheenjohtajamaana ei halua nostaa mitään laillisia esteitä uudelleen sijoittamiselle. Kiitos. Kiitoksia. Nyt sitten Obama ja tähän loppuun. jos pieni elitistinen poliittinen ryhmä on sitä mieltä, että pakolaisia on liian vähän ja että kolmansista maista tulisi tuoda pakolaisia tähän Euroopan, jossa elintaso on korkeampi. Mutta tämä on aika outo ajattelutapa, kun esimerkiksi Lampedusa hajoaa käsiin. pakolaiset pitäisi jättää lä- mahdollisimman lähelle heidän omia kulttuureitaan. Tällä tavoin vältyttäisiin kotouttamisongelmilta. Ja meidän täytyy antaa virrata kontrolloitua ja rakenteellista tukea tuohon suuntaan. Kiitos. Ja nyt sitten lopuksi ministeri Giori. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet. Yritän vastata kaikkiin tärkeimpiin kysymyksiin. Ensinnäkin katsotaan EUn suoriutumista. Monet sanovat, että me suoriudumme heikommin kuin Yhdysvallat ja muut maat, että ne ovat parempia kuin me. Minusta näin ei ole. Jos katsotaan pakolaislukuja, ja luonnollisesti lukumme on pienempi kuin Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan luvut. Me voimme kuitenkin sanoa, että tämä on kuitenkin ratkaisu, ratkaisun osa pakolaisten eh, tilanteessa. Lukumme ovat suuremmat kuin millään muulla maailman alueella, jos ajatellaan pakolaisten, tänne tulevien pakolaisten määrää. 2005-2009 ajanjaksolla miljoona 150 tuhatta pyyntöä ja hieman päälle esitettiin ja 351 000 turvapaikkahakemusta esitettiin. Eli nämä luvut varmasti puhuvat puolestaan. Monet ovat kysyneet Unkarin aikataulua puheenjohtajavaltiona. On aivan selvää, että meidän on saatava asian edistystä. Tämä on kiireellinen aihe. Silloin kun ongelma vielä tammikuussa ei ollut aivan näin akuutti, silloin vielä Pohjois-Afrikan tilanne ei ollut näin kuuma, kuitenkin yritimme nopeuttaa asioiden etenemistä. Belgia puheenjohtajavaltiona yritti edistää sellaista strategiaa, että pääsisimme 2012 tavoitteisiin. Eurodac Dublinin sopimus, direktiivi ja olemme jatkaneet keskusteluja myös kahdesta muusta direktiivistä, jotka koskevat pakolaisten vastaanottoa. Nämä tarvitsevat kaikkien toimielinten tuen. Varmasti tätä kautta voidaan saada konkreettisia tuloksia. Parlamentti ja neuvosto ovat olleet yhtä mieltä, ne ovat sopineet. Ja neuvosto hyväksyy tämän sopimuksen virallisesti muutaman viikon kuluttua. Unkari puheenjohtajavaltiona valtiona on pyytänyt nyt virallisia kolmikantaneuvotteluja. Haluaisimme aloittaa neuvottelut mahdollisimman pian ja haluaisimme luottaa parlamenttiin kumppanina. Mitä tulee Dublinin ja Eurodac-asetuksiin, olemme saaneet aikaiseksi merkittävää edistystä. Neuvostossa on enää vain muutamia kysymyksiä, jotka ovat kovin politisoituneita. Komissio on antanut lausunnon siitä, että sen tarkoitus on tehdä uusi ehdotus. Tämän direktiivin ensimmäinen käsittely saatiin päätökseen ja kansalaisvapausvaliokunta katsoo nyt direktiivin muutoksia koskien pakolaisten vastaanottamista. Lain säätäjät varmasti pääsevät Eurodakista ja Dublinista yksimielisyyteen, kunhan neuvottelut alkavat. Kun komissio on tehnyt omat ehdotuksensa, voimme jatkaa työtämme tällä saralla. Sitten Pohjois-Afrikan tilanne. Mainitsin ponnistelut, joihin Unkari puheenjohtajavaltiona on ryhtynyt ja muiden mukanaolon neuvoston kokouksessa 11. huhtikuuta me arvioimme tilannetta, mutta sanoisin kritisoijille sen verran, että jo neuvoston luonnoksessa johtopäätöksiksi pakolaiskysymys otetaan esille. Jos katsomme tarpeelliseksi, niin olemme valmiita kutsumaan koolle ylimääräisen sisäasiainministerikokouksen Unkarin puheenjohtajakauden aikana. Me todellakin yritämme nopeuttaa lainsäädäntötyötä, teemme parhaamme ja haluaisimme, että tekin tekisitte oman osanne komission niin ikään. Seuraavat ongelmat nousivat esille keskustelussa. Pakolaisasetuksen muutokset, Ensinnäkin mainitsin johdannossani, että tämä on oikeudellinen kysymys. Me olemme oikeudellisen kiistelyn ja kysymyksen vankeina. Me aina kiistelemme siitä, ovatko nämä täytäntöönpano säädöksiä vai delegoituja säädöksiä. Sanonpa vain sen, että Minusta tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Se oikeudellinen menettely, jota noudatetaan ja on hyvin vaikea Euroopan unionin kansalaisille ymmärtää, mitä nämä säädökset oikein ovat, mitä ovat delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset. Kiireellisissä asioissa meidän on pyrittävä nopeaan asioiden ratkaisemiseen. Ja tietysti samaan aikaan täytyy kunnioittaa täysin Lissabonin sopimusta – Kaikissa tapauksissa kuitenkaan rajanveto ei ole niinkään selkeää delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanon säädösten välillä. Tässä tapauksessa minusta puhutaan täytäntöönpanon säädöksistä. Puhutaan nyt tästä vielä edelleenkin, neuvotellaan. Haluaisin korostaa vielä sitä, että en haluaisi, että tämä asia jää ikään kuin oikeudellisen keskustelun jalkoihin – suunnittelimme sitä, että pakolaisasiat nostetaan esityslistalle ja nyt tässä nykytilanteessa asia on entistä tärkeämpi ja kiireellisempi. Neuvoston kokouksiin luonnollisesti täytyy ottaa sisällöksi se, mikä on kiireellistä hoitaa. Tätä me emme vielä tienneet pari kuukautta sitten. No, mitä sitten tapahtuu, jos pakolaisvirrat, valtavat pakolaisvirrat tulevat eteemme. Toistaiseksi me olemme ryhtyneet moniinkin toimiin tässä kysymyksessä. Komissio on ollut uskomattoman aktiivinen. Se on ottanut kantaa aktiivisesti ja tämä pätee myös Tunisian viranomaisiin ja kansainvälisiin pakolaisalan järjestöihin. Ne todellakin ovat tilanteen tasalla. Kiireellistä nyt on palauttaminen, ja tämähän on jo käynnissä. Ei tämä kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö uudelleen sijoittaminen olisi kiireellinen kysymys. Italiassa on juridinen ongelma, jota ei ole vielä ratkaistu. Italia on jo hyväksynyt 125 ihmistä, jos nyt tietoni ovat oikeita. Eli jäsenvaltiot ovat hyvin aktiivisesti ryhtyneet toimiin ratkaistakseen tämän ongelman. Ei tämä tarkoita sitä, ettemmekö tarvitsisi uutta lainsäädäntöä. Sitä tarvitaan ja meidän täytyy pyrkiä konsensukseen. Haluan vielä kiittää teitä mielenkiinnosta, osallistumisesta. Ja niin kuin Unkari puheenjohtajavaltiona ilmoitti, me haluamme osoittaa puheenjohtajavaltiona, että me toimimme sydämellä. Meillä on suuri sydän haluan vahvistaa teille, että pakolaisasiassa kiinnitämme eh, myös romaaneihin erityistä huomiota. Kiitoksia. Neuvoston puheenjohtaja Tavares, onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Muita kysymyksiä en voi sallia. Ei. Kysymys on enemmän metodologinen. Neuvosto on sanonut meille, että se on samaa mieltä kaikesta paitsi artiklasta 290. Joten äh, varjoesittelijän kanssa käymäni keskustelun jälkeen haluaisin tehdä kaksi kysymystä meteorologiasta. This is... Mikrofoni äh, poikasti. Puhemies keskeyttää. En voi enää sallia mitään muita huomioita. Ylitetään aikaisemmin aikanne. Voin ainoastaan hyväksyä tässä työjärjestyspuheenvuoroja